Eilisen kokouksen pöytäkirjat, onko niihin jotain huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten pöytäkirjat on täten hyväksytty. Näin pääsemme itse esityslistaan. Kuulemme alkuun komission julkilausumasta aiheesta kestävää investointiohjelma, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ja sosiaalisen Euroopan etenemissuunnitelma. Jos haluatte käyttää sinistä korttia, niin se onnistuu joko perinteiseen tyyliin korttia nostamalla tai sähköistä järjestelmää hyödyntäen. Tarkemmat ohjeet löytyvät salin sisäänkäynnin vierestä. Komission varapuheenjohtaja Franz Timmermans, olkaapa hyvä. Kiitos paljon, rouva puhemies. Arvoisat edustajat, vasta viime kuussa kun uusi komissio oli ollut eh, tehtävissään kaksi päivää, käsittelimme teille vihreän kehityksen ohjelman ja, puu, ja se oli vastaus. Eh, eh, ja nyt esittelimme tiekartan, joka tekee Euroopasta ensimmäisen ilmastoneutraalin maanosa vuoteen 2050. Ja nyt neljä viikkoa myöhemmin esittelemme rahoitus paketin, joka tukee tätä suunnitelmaa. Green Deal ja sen kaikki mahdollisuudet ja vihreän siirtymän eh, siirtymän mekanismi, joka tarjoaa solidaarisuutta ja eh, oikeudenmukaisuutta niille, jotka halutaan pitää mukana tämän, tällä matkalla. Tämä investointisuunnitelma, siihen palaan eh, pian, mutta puhun nyt oikeudenmukaisen siirtymän mekanismista. Ja nyt Asturiaksen, Makedonian ja Slesian hiilikaivoksille ja muille, monille muille alueille ha, me tie, viestimme on se, me tiedämme, että ilmastoneutraalius on teille vaikeampaa kuin monelle muulle alueelle. Ja puhtaamman tulevaisuuden eh, näkymä on teille houkutteleva, niin kuin muillakin, mutta tilanne on vaikea tällä hetkellä. Tämä oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi tarjoaa 100 miljardia euroa rahoitusta ja se osoittaa, että EU on teidän kanssanne tässä siirtymässä. Ja me ehdotamme 7,5 eh, miljardia euroa uutta rahaa sen lisäksi, mitä EUn tulevaan budjettiin on esitetty ja tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon. Ja, tämä, ja näitä rahoja voidaan käyttää uudelleen koulutukseen tulevia työpaikkoja varten, tukemaan yrityksiä, jotka ne, jotta ne voivat tarjota uusia työpaikkoja, investointeja puhtaaseen energiaan ja energiaremonteihin, jotta voidaan valmistella uudenlaista toimintaa. Lisäksi me tarjoamme Invest EU-ohjelmaan erityisen Eh, oikeudenmukaisen siirtymän osan, jolla pyritään aktivoimaan 45 miljardia yksityistä rahoitusta, jotta, jotta uudet eh, kestävät yritykset korvaavat nykyiset saastuttavat ja tuovat uusia töitä markkinoille. Ja me pyrimme tarjoamaan uusia investointeja, jotka ottavat uusille teknologioille ja lisäksi erityislainoja Euroopan investointipankista ja EUn budjetin tuella paikallisviranomaisille, alueille, julkisille viranomaisille, jotta ne voivat rahoittaa vihreitä hankkeita niin, että ihmiset voivat esimerkiksi remontoida kotejaan. Ja tämä tarjoaa moderneja lämmity, lämmityspalveluita niille perheille, jotka ovat tähän mennessä käyttäneet hiiltä, ja että he pysyvät lämpiminä talvella. Ja me, ja me tarvitsemme me tuemme projekteja, jotka eh, pyrkivät kokoamaan oikeudenmukaisen siirtymän alustalla näitä kokemuksia ja tämä työ on alussa ja parlamentti tietää sen. Ja te olette nimenomaan esittäneet tämän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ajatuksen. Ja myöskin, eh, kun neuvotellaan tulevan seitsemän, seitsemän vuoden eh, budjetista, nämä asiat ovat esillä ja toivomme, että ratkaisu saadaan nopeasti. Ja me, me tarvitsemme käytännöllistä tulos, tulo, eh, tukeanne, jotta saamme aikaan yhdessä työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan, teollisuuden ja alueviranomaisten, kaikkien täytyy olla mukana. Tämä muutos on paikallista eh, ja kansalliset laiset voivat näin sitä tukea. Tämä 100 miljardia on vain alku. Oikeudenmukaisuus menee paljon pidemmälle kuin tämä mekanismi. Ilmastonmuutos eh, koskettaa yhteiskuntamme eh, perustavaa laatuisesti ja me tarvitsemme puhdasta ilmaa, puhdasta vettä ja nämä Tämä ovat tulevaisuuden tarpeita myös, ja kaikkien, myös niiden, jotka ovat haavoittumimmissa asemassa, täytyy päästä hyöty, hyötymään tästä. Ja me haluamme autoja, jotka ovat sekä edullisia että puhtaita. Me haluamme Eh, minimipalkan. Me haluamme, että 400 000 ennenaikaista kuule, kuolemaa voidaan estää, jotka johtuvat ilmansaasteista. Meillä on teknologia, meillä on aivot, joilla voimme tämän Green Dealin toteuttaa ja tänään me eh, uudistamme sitoutuksemme, emmekä jätä ketään jälkeen. Bardzo dziękuję w imieniu komisji. Głos zabierze wiceprzewodniczący. Oikein paljon kiitoksia. Nyt komission puolesta varapuheenjohtaja Dombrovskis, olkaa hyvä. Arvon jäsenet, Green Dealissä äh, asetamme itsellemme tavoitteet, joiden myötä meistä tulee ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Meidän täytyy onnistua tässä, koska olemme sen velkaa kansalaisille ja tuleville sukupolville kestävä investointisuunnitelma, jonka komissio tänään hyväksyi, täyttää tämän sitoumuksen ja tarjoaa sille tarvittavan rahoituksen. Tämän suunnitelman uutuus on se, että se tuo yhteen uusia poliittisia aloitteita ja olemassa olevia välineitä. Me lähetämme selkeän merkin investoijille ja viranomaisille. Meidän täytyy ajatella vihreästi, kun me investoimme. Nyt linjaisin teille nämä kolme pilaria, jotka liittyvät suunnitelmaan. Ensinnäkin rahoitus. Ainakin kolme biljoonaa euroa annetaan kestäville investoinneille ja Tämä koskee siis seuraavaa vuosikymmentä. Ja me käytämme myös vipuvaikutusta. Ja Invest EU tulee mobilisoimaan noin 279 miljardia julkista ja yksityistä rahaa ilmasto- ja ympäristöystävällisille investoinneille niin, että vihreämpi EU-budjetti toimii esimerkkinä. Kansallinen yhteisrahoitus kattaa noin 140 miljardia euroa, kuten Frans Jurjasken selosti. Tämä oikeudenmukaiseen siirtymän mekanismi myötä vaikuttaa siis tähän tällä tavalla. Ja me haluamme tietenkin myös ottaa huomioon innovaatiorahastot ja päästökauppajärjestelmän. Ja toki vuoteen 2025 mennessä kestävä rahoitus on noin 25 prosenttia. Toiseksi me haluamme yksityis